No niin, ja sitten äänestysselityksiin. Oh, <laughs> Japanese That, that, that's great. You will uh, return. Uh, Quelques informations pour ceux qui souhaitent les entendre. Tiedotuksen niille, jotka haluavat kuulla kolme artiklan mukaisesti työjärjestyksessä oikeusasiain valiokunta kokouksessaan 2012 on tarkistanut ö, mm, valtakirjat Petri Sarvaman kohdalla, ja tämä tulee voimaan ensimmäinen maaliskuuta, samoin sama koskee Rebecca Tayloria alkaen 8. maaliskuuta. Me hyväksymme nämä valtakirjat, ei huomioita, ne on siis hyväksytty. Minä olen saanut myös EPPltä, SD-ryhmältä Aldelta nimityspyynnöt seuraaviin valiokuntiin ja delegaatioihin. Budjettivalvontavaliokuntaan herra Havel korvaa Kotsolinoa Vaitomusvaliokunnassa Taylor ei enää ole pääjäsenenä siellä. Sitten parlamentaarisen yhteistyön delegaatiot EU